La séance est reprise. Kokous jatkuu. Me kuuntelemme esittelijän puheenvuoron. Jean Dupré on esittelijänä. Aiheena kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltion jättävän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja menettelyjen vahvistaminen uudelleen laadinta. Arvoisa esittelijä, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin pyytää teiltä palvelusta tästä toisesta mietinnöstä, joka on kovin arkaluontoinen aiheeltaan. Odottaisin, että tänne muutama kollega vielä tulee paikalle, koska tämä Eurodakin liittyvä asia on paljon ongelmaisempi. Uh, merci, Monsieur le Président. Donc, c'est le, le deuxième rapport que je devais présenter, Eurodac. Je rappelle brièvement. Niin, siis Eurodac-kysymys, jonka halusin esitellä. Muistuttaisin teille jäsenille siitä, jotka ette olette tutustuneet näihin Libe-valiokunnan käsittelemiin asioihin. Eurodac on keski, keskitetty tietojärjestelmä, jonka tavoitteena on vastaanottaa Ensinnäkin turvapaikanhakijoiden sormenjäljet, niiden sormenjälkeen, jotka ylittävät laittomasti. Sormenjäljet tämä on jo olemassa, mutta nyt sitten tässä uudelleenmuotoilussa puhutaan myös niistä henkilöistä, jotka ovat laittomasti maan alueella ja laivanvalvontaviranomaiset ovat puuttuneet tilanteeseen jäsenvaltion sisällä ja ovat saaneet tällaisen henkilön kiinni. Eli kysymys ei ole pelkästään rajalta, kiinni otetusta henkilöstä, vaan maan sisältä. Eli tämän ehdotuksen tavoite on laajentaa se koskemaan näitä henkilöitä, joista juuri puhun. No kun puhutaan sitten komis- budjettivaliokunnan äm, toimivallasta, niin koko tämän äh, ehdotuksen tavoite on noin 30 miljoonaa euroa, joka jakautuu neljälle vuodelle. On siis budjetti sille ja tässä on yksi tarkistus. Minun mielestäni tätä summaa ei voida perustella muuta kuin siinä tapauksessa, että joitakin muutoksia tehdään itsesäännöksiin. Sellaisia muutoksia, joita minä ehdotan, koska niillä on myös budjettivaikutus ja tästä syystä puhun tästä ja puhun tästä näistä myös tarkistuksissa. Ensinnäkin ehdotan ensin, että luodaan yhdenmukaisuus niiden sormenjälkimäärien kanssa, jota otetaan aiemmin suhteessa siihen järjestelmään, joka aiotaan ottaa käyttöön. Ja tämä uusi järjestelmä ää, tämän uuden maasta, maahantulo- ja maasta poistumisjärjestelmän puitteissa. Ja sitten kasvokuva tähän näiden mukaan lukien. Eurodac-järjestelmässä, jota meillä nyt ehdotetaan, otettaisiin kymmenen sormenjälkeä ja yksi kasvon, kasvokuva. Enkä nyt oikein näe, että mitä järkeä on ottaa yhtäältä kymmenen sormenjälkeä, kun neljä riittäisi. Ja ehdottaisin, että yleisesti ottaen kun kysymys on sormenjäljistä, niin harmonisoidaan toimintamenetelmät näissä eri järjestelmissä. Tämä pätee siis ihmisiin, joilla on viisi sormea kummassakin kädessä. Uh, ja se oli siis ensimmäinen ongelma, se on tämä tavoite ö, harmonisointipuolelta. Ja kuten totesin juuri, puhun myös niistä asioista, jotka eivät ole selkeästi esillä tässä uudelleenmuotoilussa. Eli että meillä on yhdenmukaisuus, automaattinen tietojen siirto tässä maahantulo, maasta poistumisjärjestelmässä – joka kuuluu toiseen asetukseen, jonka komissio esittää, ja Eurodac-järjestelmään. Ja näin kaikkein tärkeimmät tarkistukset koskevat näitä asioita, eli rinnastetaan tuo sormenjälkien määrä siihen, mitä se on muualla. Ja tietysti tämä vaikuttaa siihen, että järjestelmä toimii tehokkaammin. Jos meillä on tietojärjestelmä, joka on yhteensopiva toisten järjestelmien kanssa, niin objektiivisesti katsoinkin sen hyödyllisyys on huomattavasti suurempi. Eli tämä on, nämä ovat, ne muutokset, joita tässä kohdin ehdotan. Hyvä puheenjohtaja. Échange de vues. Qui souhaite s'exprimer, madame? Näkemysten vaihto. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Sulin, olkaa hyvä. Hvala za se opravičujem. Jesam se ja... Kiitoksia, puheenjohtaja. Pahoittelen, en itse asiassa pyytänyt puheenvuoroa tähän kohtaan, vaan tuohon kohtaan, joka kuvittelin, että se käsitellään ensin. Eli järjestys vaihtuu ja siksipä minulla ei ollutkaan tähän mitään lisättävää. Kiitos. Onko muita huomioita? Edustaja Dynano, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, ryhmäni varjoesittelijänä haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää hänen tekemästä työstä tästä lausunnosta Voin yhtyä laajalti moniin hänen toteamuksensa. Dublinin järjestelmä, Eurodac-järjestelmähän on siihen läheisessä yhteydessä. Usean otteeseen viimeisen kymmenen vuoden aikana tätä järjestelyä on pitänyt päivittää. Alusta saakka siinä on ollut tiettyä toimimattomuutta. Viranomaiset eh, ei kuvittelivat, että järjestelmä toimisi tietyllä tavalla, mutta välttämättä näin ei tapahtunutkaan. On ollut eh, turvapaikka shoppailua ja kiertäviä hakemuksia. Edelleenkin siirrot ovat käynnissä ja uudelleen tarkastelu käynnissä. Komission ehdotus toukokuulta 2016 on tehty, kun huomioimme maahanmuuttopaineet vuodelta 2015 ja meillä on myös Dublin 4 päivitys ja Eurodac-asetus. Ja tämän lisäksi vielä ehdotus siitä, että perustettaisiin Euroopan turvapaikkavirasto. Minun mielestäni äh, äh, tarvittaisiin äh, jatkuvuutta ja totta kai uudistuksia, että tämä olisi käytännönläheisempi. Se, mitä esittelijä juuri äsken sanoin, budjettivaliokunnan jäsenenä otamme tässä nyt kantaa, emmekä niinkään live-valiokunnan jäsenenä. Eli meidän työmme täällä ainakin teoreettisesti on perehtyä budjettivaikutuksiin, joita tällä uudelleenlaadinnalla Eurodakin osalta on. Aivan niin kuin esittelijä sanoi, tässä ei ole suurempia ongelmia. 30 miljoonaa neljän vuoden aikana. Aivan niin kuin edustaja Dupré sanoi, budjettikysymykset liittyvät myös aihekysymyksiin, sisältökysymyksiin. Ja näistä aivan lyhyesti tänään totean, että hän haluaa tukea jäsenvaltioiden tiedonvaihtoa niin, että kunnioitetaan tasapainoa toisaalta yksilön vapauksia ja toisaalta äh, kollektiivisen turvallisuuden välillä. Ja hän ehdottaa, että ennen kuin tietoja Eurodakiin laitetaan, niin tarkastetaan oleskelulupa ja sen mahdollinen jatko. Ryhmäni ei voi tukea äh, esittelijän ehdotusta Eurodac-perustan pohjalta Äh, toteutettaville sisäisille uudelleen sijoittamisille. Eli Eurodac on järjestelmä, jonka tarkoitus on ja tulee olla se, että kunnioitetaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Niin ollen on tärkeää korostaa tarvetta säilyttää toimintojen yhteensopivuus. Eurodac-asetus ei voi korvata kansallisia käytäntöjä silloin, kun kyse on siitä, miten otetaan sormenjälkiä myös tahdonvastaisesti tarvittaessa. Meillä on tiettyjä varoituksia tämän aiheen suhteen, mutta e, emme katso, että kaikki maahanmuuttajat ja kaikki kulkijat olisivat mahdollisia terroristeja tänä päivänä. Monika Holmeijer. Monika Suurkiitokset puheenjohtaja. Ensiksi haluan äh, onnitella valmistelijamme tästä lausuntoluonnoksesta. Erittäin tarkkaa, hyvää työtä häneltä. Eurodac-kysymyksessä täytyy edetä myös ihan äh, budjettikannalta katsottuna. Osittain nähän äh, tässä työssä on päällekkäisyyttä osittain yhteentoimivuus jättää toivomisen varaa. Potentiaalisia olisi enempäänkin. Ja sitten tiedämme, että on ehdottoman välttämätöntä, vaikka aina sanotaankin, että eivät hänet kaikki ole terroristeja, niin esimerkiksi eh, onhan kaikilla Saksan ja Äh, Ranskankin kansalaisilla biometrinen passi äh, sormenjälkinen. Miksi ihmeessä äh, tästä pitäisi vapauttaa maahanmuuttajat ja pakolaiset? Mielestäni biometrisiä tietoja tarvitaan välttämättä. Niitä tarvitaan myös rikosten selvittämiseen. Tällä hetkellä Saksassa tilanne on sellainen, että kaikki, jotka ovat joko suunnitelleet terroriiskuja tai valmistelleet terroriiskuja tai jääneet kiinni terroriiskusta, ovat olleet äh, maahanmuuttajia tulleet äh, Saksaan tavalla tai toisella. Ei täältä voi sulkea silmiä. Emmehän me nyt tietenkään ketään halua tuomita äh, perusteitta, mutta kyllähän me verotarkastuksiakin teemme ihan mielivaltaisesti, kun kyse on rahasta. Ja ne rahat haluaisimme, jos joku tekee petoksen. Mutta kun kyse on ihmishengistä, niin yhtäkkiä eteemme tuleekin eh, tietosuoja. Joten eh, mielestäni tässä on valittu lähestymistapa, jossa eh, otetaan huomioon soveltuvasti suhteellisuus, budjettivaikutukset, mutta myös välttämättömyys, välttämätön toiminnan tarve näinä aikoina. Ja näin sitten pyritään toimimaan myös mahdollisimman tehokkaasti. Ja olen todella, todella eh, valmistelijan kanssa samoilla linjoilla. Meidän täytyy eh, vielä tarkastella tätä aihetta siitä, että riittävätkö neljä jälkeä. Tästä täytyy keskustella asiantuntijoiden kanssa ja keskenämme, että onko tämä riittävää. En voi sanoa kyllä tai ei vielä tässä vaiheessa. Haluaisin voida palata asiaan keskusteltuani Frontexin tai kokeneiden rajavalvojien kanssa. Eurodac-järjestelmä ihan tehokkuudenkin nimissä tulisi paremmin huolehtia yhteentoimivuudesta esimerkiksi sis järjestelmän kanssa, niin että voidaan katsoa, että onko terroristiisku laitteilla, jos veronmaksaja esimerkiksi hänen kohdistuu verotarkastus, niin ei hän silti veroviranomaista syytellä siitä, että yleisesti epäilevät kaikkia veronmaksajia verotollisiksi No kyllähän suurin osa kansalaisista maksaa veronsa ihan niin kuin pitääkin, mutta silti verotarkastukset hyväksytään osana elämää. Ja kyllä suurin osa maahanmuuttajistakin on ihan kunnon kansalaisia. Mutta kun joukossa on henkilöitä, joilla on pahat mielessä, niin meillä, meillä täytyy olla välineet heidän paljastamisekseen. Tämä nyt ei ole Eurodakin tavoite. Eurodakin tavoite on rekisteröidä henkilöt ja kyse on tosiaan yhteentoimivuudesta muiden tietokantojen kanssa. Ja sitten tietenkin tämä Schengenin rajakoodeksi, jonka mukaan kaikki rajan ylitykset tarkistetaan myös liittyen rikosrekistereihin. Onpa kyseessä sitten viisumin saanut henkilö tai henkilö, joka saa tulla EU-alueelle ilman viisumia tai maahanmuuttaja, mikä hyvänsä, niin kaikista näistä henkilöistä täytyy voida tehdä etsintä järjestelmästä sen suhteen, ovatko he etsintäkuulutettuja listalla esimerkiksi eikä tässä mielestäni ole näköistä ongelmaa sen suhteen, että muka sitten kaikkia epäiltäisiin. Mutta tosiaan eh, jättäisin vielä avoimeksi kantani tähän neljään jälkeen ja mm, Gérard Depreen eh, lähestymistapaa, myös tuo 15 päivän raja, että voidaan eh, ehtiä tarkastaa asiat, niin että joko sitten poistuu vapaa ehtoisesti maasta tai että onko henkilö Eurodakin rekisteröity, koska hän on mahdollinen turvapaikanhakija vai onko muita taustatietoja, jotka ovat tarpeen. Mielestäni 15 päivää niin on hyvä mahdollisuuden ikkunana ja myös sitten määrä aikana. Ei sitä nyt yhdessä päivässä mielestäni viisumi käsittelyä voida hoitaa. Eli 15 mm, päivää hyvä. Kiitokset tosiaan valmistelijalle. Pidän kovasti hänen ehdotuksestaan. Kolme Finland. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän lämpimästi kollega Debreta tästä lausuntoluonnoksesta, koska se aivan ilmiselvästi menee aivan oikeaan suuntaan ja mielestäni se on kyllä tärkeää kulmakivi sille, minkä mainitsin tänä aamunakin, eli ratkaisun löytäminen koko maahanmuuttokriisiin. Ja tässä, kun ajatellaan toimintatapoja, niin ne eroavat toisistaan kovastikin. Kaikkihan meistä olemme kuulleet sitä, että paitsi terrorismin alalla myös esimerkiksi esimerkiksi eri eh, sosiaalitukien alalla eh, on tapahtunut vinoumia. Ja ei tässä nyt suinkaan ole kysymys siitä, että kaikkia epäiltäisiin, kaikki olisivat epäilyksen alaisena. Ei, vaan tässä on myös kyse siitä, että lainkuuliaisia kansalaisia ei todellakaan aseteta eh, epäilyksen alaiseksi, koska nämä mustat lampaat saadaan poimittua sieltä esiin rekistereiden pohjalta. Jos matkustatte Yhdysvaltoihin, on täysin itsestään selvää, että kaikki mahdolliset tiedot täytyy antaa ja suoraan lentokentällä skannataan sormenjäljet. Ja kaikkihan me tämän hyväksymme. Miksi me voisi samaa odottaa kaikilta niiltä, jotka tulevat Eurooppaan? Kiitos. Kaikki ovat nyt monet puhua, jotka halusivat puheenvuoron. Nyt esittelijä. Äh, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita, jotka jaksoivat vaivautua tästä asiasta ja esittivät siihen myös kommentteja. Näiden kommenttien pohjalta haluaisin tarkentaa aivan selvästi muutama asia ja varsinkin siihen, mitä täällä Donaldo totesi Eurodakissa ei ole kysymys turvallisuusvälineestä. Se ei millään tavalla liity turvallisuuspolitiikkaan eikä millään tavalla myöskään terrorismin torjuntaan. Kyseessä on hallinnollinen väline, pakolaisvirtojen hallinnon väline. Dublinin järjestelmä toteaa, että ensimmäinen vastaanottajamaa, joka ottaa pakolaisen tai turvapaikanhakijan, hakijan vastaan, joutuu käsittelemään. Että miten tiedetään, että kyseessä on ensimmäinen maa? No niin, että jokaiselta, kun laittomasti maahan tuli ylittää rajan tai pakolainen pyrkii maahan, niin otetaan häneltä sormenjäljet, jotta tiedetään, että hän on nimenomaan tullut alueelle tuon maan kautta. Se on järjestelmän alku. Ja sitten tässä on tietysti asia, josta voidaan olla eri mieltä siinä mielessä, että tämä koskisi enemmän nyt pelkkiä rajoja, vaan myös laittomasti oleskelevat, jotka poliisi ottaa kiinni maan sisällä, jotta kun äh, viranomaiset ovat sitä mieltä, että heidät täytyy tunnistaa, että he voivat myöskin valvoa heidän sekundaarisia liikkeitään, jos ovat siirtyneet maasta toiseen, tai palauttaa ja tietää, kuka kuuluu, kenelle vastuu kuuluu palauttamisesta, jos oikeutta ei ole olla tuomaan alueella. Ja selkein osoitus siitä, että Eurodakista ei ole kysymys turvallisuusvälineestä, on se, että ei ole olemassa mitään yhteyttä sisjärjestelmään, joka on tämä varsinainen todellinen turvallisuusjärjestelmä. Siinä järjestelmässä jäsenvaltiot tiedottavat kaikkien niiden henkilöiden tiedot, joita pitäisi kohdella eri tavalla, joko valvoa tai kieltää maahantulo. Ja nimenomaan painotan tätä, koska silloin tätä välinettä voidaan katsoa toista näkökulmasta. Ei meidän tarvitse silloin niin tarkkaa huolehtia, jos näin voisi sanoa, niistä takeista, joita täytyy antaa silloin, kun laivalutoviranomaisella on järjestelmällisesti pääsy kaikkiin näihin tietoihin. Ja tämä kahden viikon aikaraja käsittääkseni ehdotukseni on ihan viisas ja selvitän tätä, että kaikki ymmärtävät, että silloin kun henkilö ottaa kiinni, koska mm, hänet äh, on löydetty Eurodac-järjestelmästä, niin silloin hänet täytyy siis syöttää tuohon järjestelmään silloin, kun hänen äh, oleskeluaikansa on ylittynyt. Onpa kysymys vaikka turistista tai opiskelijasta, joka on myöstynyt lentokoneesta, eikä hänellä on mahdollisuus poistua maan alueelta, niin eihän häntä nyt hänen tietojaan välittömästi sinne Eurodakiin syötetä. Eli tässä on kahden viikon määräaika. Ne, jotka eivät ole ylittäneet kahta viikkoa luvan päättymisestä, niin heitä ei syötetä tähän järjestelmään. Sitten Holmairin kysymys, kysymys sormenjälkien määrästä. Minä olen puhunut tässä neljästä. Miksi? Koska kaikkein viimeisin komission ehdotus, joka perustuu myös tiettyyn niin teknisiin asiantuntijalausuntoihin, on se, että siinä käytetään neljää sormenjälkeä. Kymmenen sormenjälkeä Eurodacissa menee pidemmälle kuin silloin, kun Eurodac otettiin käyttöön. Eli ei minun ongelmani ole siinä, että rajoitan tämän neljään, vaan se, että nimenomaan käytetään samoja sääntöjä, sillä tulevaisuudessa meidän täytyy nivouttaa yhteen Eurodac-järjestelmä ja tämä rajaylitystietojärjestelmä. Eli miksi kymmenen melkein pitäisi ottaa, sen niitä ylipäätään tarvita? Jos emme ole tästä samaa mieltä, niin tietysti voidaan kysyä sitten komissioyksiköiltä, mikä tässä on ratkaisuna. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että neljä on riittävä. Siinä, hyvä puheenjohtaja, sen mitä halusin sanoa. Ai niin, viimeinen kysymys vielä. Nämä mm, väkisin otetut sormenjäljet. Tämä nyt ehkä hieman provosoivaa, mutta jos tämä jätetään kansallisten viranomaisten päätettäväksi, niin onko ne, joilta sormenjäljet otetaan, ovatko he paremmin suojattuja eurooppalaisen tason säännöksen turvin vai sen, mitä Orban kykenee itse päättämään. Ja kun Euroopan unionissa pohditaan sellaisena kuin se tänä hetkellä on, kun ajatellaan näitä eri ongelmia, niin todellakin olemassa tilanteita, jotka eivät ole suinkaan verrannollisia. Eli on tietysti sellaisia demokratioita, joissa järjestelmä toimii hyvin, mutta sitten on sellaisia maita, jotka ovat tästä hieman poikenneet raiteelta ja niiden suhteen kannattaisi kyllä olla varovainen. Ai niin, vielä yksi kysymys. Donanotilta. Kansainvälistä suojaa hakijat eivät välttämättä siirretä Eurodakiin. Viittaan tässä asiakirjaan viimeisin komissiolta joka koskee tätä uudelleen sijoittamista, jossa vaaditaan sitä, että heidät syötettäisiin Eurodac-järjestelmään, varsinkin jotta voitaisiin valvoa tätä sekundaariliikehdintää. Varmasti edustaja Dynano kuunteli esittelijän vastaukset tarkkaan. Haluaako komissio käyttää puheenvuoro tässä vaiheessa ennen kuin siirrymme seuraavaan aiheeseen? Apparemment pas. Ilmeisesti ei. Si. Uh, uh good afternoon, my name Kyllä, hyvää iltapäivää, olen Anna Stiller ja olen äh, Home pääosastossa tehtävissä. Pidämme oikein tervetulleena tätä budjettivaliokunnan äh, lausuntoluonnosta. Mielestämme tarkistukset ovat hyvin pohdittuja ja perusteltuja ja komissio uskoo, että neuvosto tulee kolmikantaneuvottelujen käynnistyessä niihin paneutumaan. Ehkä lyhyesti muutama huomio tähän sormenjälkikysymykseen ja siihen, montako sormenjälkeä tarvitaan. Tämä on aika tekninen kysymys. Se tosiasia, että Eurodac vaatii henkilöiden kaikkien sormien jäljet perustellaan sillä, että tavoitteena on ähm, mahdollisimman suuri tarkkuus. Vaarana äh, voi olla jopa se, että jos henkilö tunnistetaan väärin, hänet pakko siirretään toiseen jäsenvaltioon ja tämä saattaisi johtaa siihen, että joutuisimme ongelmiin lain edessä tai että meidän toimistamme kanneltaisiin. Tämä liittyy siis euro, Eurodac asiassa ihan riskiarvioon. Meillä on numerista dataa kerättynä ja myös äh, esimerkiksi äh, kasvokuvia. Äh, ja nämä eivät ole aina ihan luotettavia. Me haemme todella mm, suurinta mahdollista tarkkuutta ja se saadaan kymmenen sormen jälkeä ottamalla säilyttämällä. Miksi Eurodakilla Eurodakissa historiallisesti on käytäntönä ollut kymmenen sormenjäljen säilyttäminen jo perustuu siihen, että jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset ovat perinteisesti säilyttäneet kymmenen sormenjälkeä nekin. Nykyään jäsenvaltioiden automaattiset sormenjälkijärjestelmät, nekin pohjautuvat tähän kymmenen sormenjäljen ottamiseen. Ja Voin myös vielä lisätä, että on myös tarvetta Eurodakin olla yhteen toimiva itsensä kanssa, jos sormenjälkien vaatimusta vähennetään, niin ehkäpä järjestelmän Mm, toimiminen muiden järjestelmien kanssa paranee, mutta järjestelmän kesk- Eurodakin keskusjärjestelmän sisällä eh, tarkkuus saattaisi kärsiä. Kiitos. Kiitos esittelijä. Varmaankin tämä riittää. Tarkistukset tähän mietintöön voidaan jättää 15. helmikuuta mennessä kello 15. Budjettivaliokunta ottaa kantaa äänestämällä 6. maaliskuuta Sitten Libe-valiokunta puolestaan 30. maaliskuuta. Nyt käsittelemme De Prenn toista mietintöä tälle päivälle. Se oli kohdassa 16 esityslistalla ja kyse on membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä aihe toden totta on hieman monimutkaisempi ja mm, vaikeampi käsiteltävä. Tiedätte, mikä on nykytilanne. Kyse on Dublinin järjestelmästä ja se määrää, että ensimmäinen maa, joka ottaa vastaan pakolaisen on vastuussa hänen käsi, hakemuksensa käsittelystä. Dublin on voimassa, mutta se on kuitenkin epäreilu eri jäsenvaltiot tilanteet huomioiden. Esimerkiksi Italian tilanne on nyt sellainen, että sinne on tullut huomattavasti turvapaikanhakijoita. Tästä syystä komissio on tehnyt ehdotuksen, jonka tarkoitus on ottaa käyttöön korjaava mekanismi, korjausmekanismi. Ja se sitten jakaisi turvapaikanhakijat solidaarisuusmekanismin avulla eri jäsenvaltioiden kesken unionissa. Eli tämä on siis korjausmekanismi, jolla toteutetaan solidaarisuutta taakajaossa. Tämä mekanismi mm, käynnistyisi sellaisesta hetkestä, jolloin tietty jäsenvaltio, esimerkkinä tässä Kreikka, mm, yltää 150 prosentin tasoon vastaanottokyvystään, joka sille on laskennallisesti määrätty. 150 prosenttia. Jos 100 000 äh, pakolaista tulee, niin sitten täytyy olla 150 000, jotta tämä korjausmekanismi äh, käynnistyy. Tiettyjen jäsenvaltioiden taakaksi annettaisiin siis 50 prosenttia enemmän kuin mikä niiden vastaanottokyky on. Ja tämä on tunnustettu ennen kuin sitten tämä solidarisuuskorjaus astuisi, ää, laukeaisi. Tämä sääntö ei ole ää, fiksu, koska edelleenkin ne maat, joilla on suurin taakka, ää, saisivat hoitakseen suurin, suurimman taakan ennen kuin tämä mekanismi käynnistyisi. Eli ehdotan, että korjaava mekanismi käynnistyisi silloin, kun ollaan ylitetty taso 100 eikä 150. Silloin, kun on taas luku laskenut 90 prosenttiin, niin sitten eh, jatketaan taas pakolaisten vastaanottoa siihen saakka, kunnes taas luku on sadassa. Eli miksi tässä mietinnössä tätä ehdotan? Jos otetaan tämä 100 prosentin sääntö jolloin solidarisuusmekanismi käynnistyisi, niin sitten solidarisuus käynnistyisi paljon aikaisemmin. Ja tällä on sitten huomattavampia budjettivaikutuksia. Ja toinen ehdotus. Komissio suunnittelee, että aina kun kansainvälistä suojelua hakea turvapaikanhakija hakija uudelleen sijoitetaan toiseen maahan, tämän solidarisuusmekanismin kautta, niin unionin budjetti myöntää 500 euroa per henkilö kyseiselle valtiolle, joka siirtää kyseisen henkilön. Eli Kreikka siirtää vaikkapa Puolaan henkilön, Espanjaan tai Ranskaan, Saksaan, niin Kreikka saa 500. Ja tähän oikeastaan kaksi kommenttia. Voitaisiin ajatella, että tämä hyöty rahasummasta voidaan jättää tänne maahan, koska se joutuu maksamaan joka tapauksessa tämän siirron. Sehän ei välttämättä mene vastaanottavan maan kustannuksiin. Miksi sitten 500 euroa? Tällä ei oikeastaan ole kriteerejä. Helppo luku, tasasumma, ei tarvita kovin paljon byrokratiaa ja Kyse on myös niiden eturintamassa olevien maiden auttamisesta, jotka tässä ovat ongelmissa, mutta eihän tämä ole eh, fiksua. Kun ajatellaan jotain kiinteää summaa, voitaisiin ajatella vaikka 300, eh, ei se välttämättä ole 500. Eli kyllä on muita mekanismeja. Esimerkiksi hätäapua voidaan antaa näille eturintaman maille. Eli tämä kiinteä summa eh, ja se, miksi tämä olisi juuri 500, niin minusta tämä on liiallinen summa kun otamme huomioon, että meillä on myös toisen tyyppistä apua, joka on operationaalisempaa, josta on päätetty tässä viime aikoina, eli nimenomaan Kreikan ja Italian eduksi. No sitten kolme, kolmas vaikea aihe, ja tästä varmasti täytyy valiokunnassa ja muuallakin keskustella laajasti. Komissio sanoo, että kun jäsenvaltio, ei mitään nimityksiä tässä, aikoo tätä solidarisuusmekanismia sitten äh, kiertää. Eli jos vaikka todetaan, että täytyisi ottaa äh, vastaan henkilöitä muista maista, niin sanoo, että en, emme ota heitä. No sitten 250 000 tulisi sakkoa per henkilö. Äh, komissio tämä määräisi. Sitten kun on tässä sakkojärjestelmässä, niin jäsenvaltio on maksettava jos sitten sanotaan, että no ei kun meidän maalla on hyviä syitä, emme me maksa tätä sakkoa, tilanne on tämmöinen ja tämmöinen ja näistä ja näistä syystä, Eli voimme sitten käyttää myös kaikenlaisia viivästysmenettelyjä, mahdollisesti myös tuomioistuinkäsittelyä, ja todeta, että sakko, joka nyt, jota meiltä penätään, ei ole oikeutettu ja perusteltu. Eli pikemminkin kuin sakkojärjestelmä, niin kannattaisin mm, maksun perimismenettelyä. Eli kun jäsenvaltioille annetaan tiettyjä tukia, esimerkiksi kohesiorahastotukea, niin automaattisesti pidätettäisiin tietty summa sellaisilta, sellaisilta mailta, jotka eivät osallistu tähän solidarisuusmekanismiin. Minun mielestäni kun on tällainen solidarisuusmekanismi, niin ei sitten voi sakottaa siitä, että ei osallistu. Yleensä ei ole mahdollisuutta, ei ole vaihtoehtoa äh, tällaisessa järjestelyssä, joka on pakollinen. Eli sanktio on oltava välitön. Ja minun mielestä välitön sanktio tarkoittaa sitä, että pidätetään 10 prosenttia niistä äh, määristä, jotka kohesiorahastosta muuten olisi oikeus saada. Tunnustan, että tästä täytyy keskustella – jotkut ajattelevat, että pitäisi olla jotenkin rakenteellisempi mekanismi, mutta se, että automaattisesti pidätettäisiin sum, tällainen summamäärä, tämä olisi tehokkaampi äh, kuin sakkomaksu, koska sakko täytyy myös saada äh, perityksi. Sitten kuitenkin tällainen äh, pidättäminen tapahtuu lähteellä, maksun lähteellä. Mikrofoni. Mikro. Euh, Nämä määrät on sitten käytettävissä niiden maiden auttamisen, jotka osallistuvat solidaarisuusmenettelyyn. Solidaarinen Eurooppa, taakanjako on kyseessä. Nyt on sellainen tunne, että tästä keskustelusta varmasti tulee mielen mielenkiintoinen. Eli haluaakohan Ashworth nyt toimia puheenjohtajana? Ikävä kyllä itse en voi olla paikalla, eli minun täytyy poistua. Joka tapauksessa kiitos teille esittelijä tästä mietinnön esittelystä. Ja nyt kyse on todellisista välineistä, joilla toteutetaan oikeaa politiikkaa näissä vaikeissa olosuhteissa. Thank you, Rapporteur. Uh, Kiitos esittelijä. Kolme puheenvuoropyyntöä. Patricia. Hvala predsedujoči za besedo. Uh, kolega Tomaš Zdehovski je poročevalec v Senci. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässähän Stahovski ähm, on meidän varjoesittelijämme. Hän ei ähm, valitettavasti päässyt paikalle ja tästä syystä pyysi minua välittämään teille kantansa. Tomas Tahowski haluaisi ennen kaikkea kiittää valmistelija Depreta hänen tekemästään työstä, mutta hän ei kyllä hyväksy ainuttakaan näistä valmistelijan muutosesityksistä. Ja kun puhutaan tästä yhteentoimivuudesta, niin hän ei missään nimessä hyväksy ehdotusta siitä, että tätä rahoitettaisiin Dublinin varauksen kautta ja sitten vielä kohesiorahasto, jos jäsenvaltio ei hoida sitoumuksiaan. Tällä mekanismilla ei saa olla vaikutusta kohesiopolitiikkaan tai mihinkään muuhunkaan politiikkaan, sillä ei ole järkeä tätä mekanismia purkaa. Kompromissi toki varmasti on mahdollinen. Toinen seikka, jos 90 prosenttia kapasiteetista saavutetaan, on tarkoitus keskeyttää tämä mekanismi. Tätä minä en ymmärrä. Rajan pitäisi mielestäni edelleen olla 100 prosenttia. Tämän lisäksi katson, että 100 500 euroa tulisi olla rajana. Sitä ei tulisi laskea 300 euroon. Kiitos. Thank you very much. Uh, Monika Holma. Kiitos Monika Holmajer. Kyllä Dublin meille tulee jatkossakin varmasti aiheuttamaan päänvaivaa ja eh, ei tässä kyllä mahdollista ole tyytyä mihinkään eh, johonkin eh, mihinkä tahansa Äh, ratkaisuun. Anteeksi nyt, jos minä kuulostan hiukan näin sarkastiselta, mutta kun tästä on väännetty kättä jo yli seitsemän vuotta ja jäsenvaltiot eivät suostu liikahtamaankaan, vaikka näkevät, että tämä on perikadon tie. Ja Euroopan yhteisö, Euroopan unioni tuntee nahoissaan äh, kyllä kun dublin asia ei ratkaista, kun maahanmuuttoasia ei ratkaista. Ja tämä tietenkin johtaa siihen, että valtiot riitelevät entistä kovemmin keskenään. Joten eh, ehkä mm, olen hiukan eri linjalla kuin oma varjoesittelijämme ja tulemme tietenkin tästä puhumaan, mutta minäkin kysyisin, että mistä tämä 300 euroa tulee. Voi minä sen arvata. Öö, ymmärrän, että Euroopan sisällä, ihan rehellisesti sanottuna, kulut eivät ole näin korkeat. Ei tässä näin suurta summaa tarvita käsittelyyn, varsinkin kun näitä kaikkia ei käsitellä erillään. Joten jos nyt puhutaan ihan asiapohjalta, eh, perusteluista 300 eurolle tai 500 eurolle, niin minä eh, olen tässä aika joustava. Dublin-varauskysymys kyllä tässä minulle hiukan herättää kysymyksiä, koska valtio, ei kun, talousarvion valvontavaliokunta on jo asiaa puuttunut. Ja tämä, tämä summahan on tarkoitus vähentää siitä, minkä jäsenvaltio muutenkin saisi. Ja minä mietin, että viittaako tämä yksinomaan kohesiorahastoon. Onhan sellaisiakin maita, eh, jotka eivät juurikaan nauti kohesiorahoituksesta, vaan olettaisin, että mm, talousarvion valvontamekanismillehän eh, tämä täytyy alentaa ja alistaa ja voihan olla, että tässä sitten muutakin kuin kohesiorahasto tulevat kysymykseen. En minä usko, että tämä kohdistuu yksinomaan kohesiorahastoon, koska on maita, jotka eivät saa lähes yhtään kohesiovaroja ja jotka eivät nekään erityisen rakentavia ole tässä yhteistyössään. Joten jos halutaan sellainen mekanismi, joka tuntuu yhtä lailla kaikkien nahoissa ja on meidän järjestelmämme mukainen, eli jos joku ei maksa rangaistusmaksua, niin sitten ehkäpä tämä voitaisiin ottaa maataloustukimaksuista tai mistä hyvänsä tahansa, mitä tämä jäsenvaltio on saamassa. Tärkeintä on se, että EU pystyy pidättämään ne varat, jotka äh, on langetettu rangaistuksen muodossa jäsenvaltioille maksettavaksi siinä tapauksessa, että se ei niitä sitten maksa. Tämä tästä suuruusluokasta 250 000 mielestäni kuitenkin täytyy keskustella. Komissiolla on mielestäni tässä kyllä selityksen paikka, mistä tämä 250 000 on keksitty. Jos ajatellaan, mitä me Bayerissa maksamme pakolaisesta, niin ei kyllä 2500 riitä. Ja jos taas toisaalta mietin, että pystyykö joku jäsenvaltio ylipäätään, tai kaikki, pystyvät kaikki jäsenvaltiot tätä ylipäätään maksamaan. Mistä? Mi, mi, mi, mistä te tämän 250 000 äh, laskitte? Ihan näin äh, numeron pyörittelijänä tämä minua kiinnostaisi ja budjetin kannalta. Ja mielestäni teksteissämme meidän ei tulisi tällaista haukkumista eh, harjoittaa. Ja se kollega Sulin, mitä te sanoitte, on mielestäni hiukan ongelmallista. Eh, sitoumukset on eh, täytettävä. Jos oikeudellinen sitoumus on olemassa, niin totta kai sen rikkomisesta tulee seuraamus ja sitten se joko maksetaan eh, takaisin EUlle tai, tai, tai vähennetään jostain muusta saatavasta. Siis tämä on ihan normaali mekanismi, enkä minä tässä nyt puhuisi eh, ainoastaan visegras maista tai kohesiomaista. Tämä voi tapahtua missä hyvänsä jäsenvaltiossa. Sitten kiinnittäisin huomioon vielä yhteen asiaan. Eivät tässä ole ainoastaan nämä maat, eh, jotka ovat siellä eturintamassa raja-alueella, Saksa on hyvin keskisessä Euroopassa. Ei meillä ole rajaa missään Välimeren lähelläkään, mutta silti Saksassa pakolaisia ja maahanmuuttajia on kaikkein eniten. Eli ei tätä järjestelmää nyt mielestäni tarvitse tarkastella yksinomaan niiden kannalta, jotka ovat siellä eturintamassa ulkorajoilla. Toki Belgiallakin on paljon maahanmuuttajia ja pakolaisia, eivätkä suinkaan kaikki ole rekisteröityjä, joten kyllä tämä järjestelmä tulisi nähdä kokonaisuutena ja kaikkien eri kantojen pohjalta. Ja se eh, Debre, nyt jos heittää kiven veteen, niin eh, sittenhän eh, siitä tulee kerrannaisvaikutuksia, renkaat kasvavat vedessä, joten kyllä mm, tässä mielestäni täytyisi yrittää tietenkin löytää eurooppalainen ratkaisu, joka sitoo yhtä lailla kaikkia Kyllä minulle tämä 100 prosenttia sopisi ihan hyvin. Meillä EPPssä omassa asiakirjassamme ehdotus oli, että jos ja kun jäsenvaltio mm, saavuttaa tavoitteensa, niin tämän 100 prosentin jälkeen alkaa sitten tai voi käynnistyä keskustelu uudelleenjaosta. Mm, jos, <laughs> jos sitomus on, on 100 prosenttia, niin miksi pitäisi tyytyä 50 prosenttiin? Tätä minä en oikein ymmärrä. Ja Tämä korjausmekanismihan voidaan tosiaan keskeyttää siinä tapauksessa, että jäsenvaltio ei toimi sitoumustensa mukaisesti. Uudelleenjakohan toimii niin, että tässä ikään kuin yritetään sälyttää muiden kontolle mahdollisimman paljon, ja tämä, tätä eivät kyllä sitten muut jäsenvaltiot hyvällä katso. Joten meidän täytyisi kyllä mielestäni tässä vielä katsoa yhtä sun toista, kun kyllä tässä pohdittavaa riittää. Thank you, Monica. Kiitos Monika. Jan Olbricht. Yes, uh... Niin. Kyseessä on erittäin mielenkiintoinen ja provosoivakin hetki. Vielä parempi tapa hankkia lisää Euroopan unionin vastustajia kuin tänä päivänä. Minun maani mainittiin useaan otteeseen, enkä usko, että se tässä nyt on ongelma tässä solidaarisuusmekanismissa. Mielestäni meidän tulisi kuitenkin edetä kovin varovasti, koska kaikki on jo räjähtänyt käsiin tämän 250 000 kanssa. Näinhän on siis julkisessa keskustelussa. Ihmiset ovat aivan raivoissaan siitä, että joutuvat maksumieheksi. Ja suora yhteys kohesiopolitiikkaan. Sehän taas on yhtenäismarkkinoiden kääntöpuoli. Ja tässä on kyseessä makrotaloudellinen siirto. Eli kyseessä ei ole raha, jonka joku on antanut ja voimme, antaa sen, äh, voimme ottaa sen vaan tämä, tässä on kyseessä sisämarkkinoihin liittyvä siirto. Ihan rehellisesti sanottuna, sehän ei ole tämän päivän mennessä laillista. Puhetta mikrofonin ulkopuolelta. Jos meillä on kansalliset rahoitusosuudet, sitoumukset ja näiden mukaisesti, meillä on sopimus, joka on allekirjoitettu ja on käynnissä oleva investointi, niin se on Euroopan unionin sitoumus. Tässä on nyt kyse siitä, että pohditaan uudelleen koko tätä mekanismia ja mietitään sitä, missä vaiheessa syntyy jäsenvaltioille velvollisuus ja jäsenvaltioiden sopimus siitä, että meillä on yhteinen velvollisuus ja sen jälkeen siitä tulee seuraamuksia tai seurauksia. Enkä tiedä, nyt on kysymys kohesiorahastosta vai rahastoista. Muussa tapauksessa se on vain kohesion maille. Jos se on rahastot, niin kaikille maille. Tämä on mielestäni erittäin vaikea. Miksi? Koska tilanne muuttuu. Meillä näkyy nyt ensimmäistä kertaa laittomia maahanmuuttajia Ukrainasta, jotka pyrkivät Saksaan. Meillä on nyt ihan uusi tilanne siis ja minun mielestäni siksi tämä tilanne on äärimmäisen tärkeä. Solidaarisuuskysymys on tärkeä, olen samaa mieltä. Kysymys on siitä myös, että jäsenvaltiot laitetaan maksamaan tai että niiltä otetaan rahaa pois, niin se on yksi kaikkein näistä arkaluontoisimmista kysymyksistä seuraavina seuraavan kuukausien aikana. Jo tämä 250 000 on tehnyt suuresta yleisestä todella turhautuneen, mutta toinen puoli on se, että asia tulee esille myös uuden monivuotisen rahoituskeskustelun puitteissa. Ehkäpä budjetin uudelleenrakentaminen, jotta voitaisiin tehdä siitä joustavampaa. Joka tapauksessa hetkessä tilanteessa tämä on äärimmäisen vaikeaa, ei välttämättä niinkään parlamentissa, mutta ennen kaikkea neuvostossa. Thank you very much. Eda. Muchas gracias, Kiitos puheenjohtaja lyhyesti tässä väki vähenee. Tosiaan äh, tässähän nyt on oikeastaan live-asiasta enemmän kuin budjetista, mutta me olemme oppineet paljon näistä järjestelmistä, niiden toiminnasta ja siitä, miten tämä kaikki äh, toimii sitten käytännössä. Eli tämä on aika yleinen, yleisluontoinen keskustelu verrattuna Liben keskusteluun ja budjettivaikutuksia tietenkin on tekemällämme, päät- tekemällämme päätöksillä. Ryhmäni osalta voin kommentoida, että me olemme sitä mieltä, että tätä 150 prosenttia voidaan laskea 100 prosenttiin korjaus mallin mukaan. Depre selitti tämän jo, eikä minulla tässä nyt ole sen enempää lisättävää, mutta tärkeänä pitäisimme, että tämä 90 prosenttia tai sen jopa laskeminen 80 prosenttiin, niin kuin täällä mainittiin, antaa tietenkin enemmän pelivaraa niille jäsenvaltioille, jotka siirtyvät järjestelmään ja siitä pois. Ja sitten ihan viimeinen keskustelu. Keskusteluhan nyt ei ole mitenkään ää, uutta, mutta mitä tehdä jos jäsenvaltio ei täytä velvoitteitaan. Ja mielestäni aivan oikein on kyllä sitten äh, asettaa seuraamuksia. Ja olin aika yllättynyt äh, äh, siitä, että täällä ylipäätään voidaan käydä keskustelua siitä, että jäsenvaltio voi jättää velvoitteensa täyttämättä, vaikka ne ovat sitovia. Mielestäni tämä on aika yllättävää. Ja ymmärrän Debren huomioon siitä, että tässä olisi ehkä tällainen ennalta varautuminen, varautumisen periaate parempi ja ennakoiva periaate parempi kuin eh, ihan sakkomaksu sinänsä. Ja kyllä, täällä viitattiin kohesiovaroihin, mutta tämä on mielestäni aika arkaluontoinen juttu kuitenkin, tämä kohesiorahastoasia. Mutta Libe-valiokunnassa varmaankin tästä tullaan puhumaan ja siitä, että mistä ja miten näitä sanktioita voidaan sitten kantaa. Mutta kyllä jäsenvaltioilla on solidaarisuusvelvoite ja mm, sitä niiden täytyy kunnioittaa. Uh, thank you, Ada. Is anybody else? Kiitos. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Komissio aivan hetken kuluttua, jos sallitte. Mutta ennen sitä sanoisin esittelijälle kiitokset ensinnäkin. Tämä on todellakin tärkeä keskustelun aihe. Harmi, että ei ole enempää kollegoita paikalla, mutta aivan niin kuin esittelijä totesi, tämä on kaikille jäsenvaltioille yhteinen ongelma. Kuitenkin ongelmille altistumisen aste on tässä yksi osakysymys. Kyse on myös niistä varoista, jotka ovat jäsenvaltioiden käytössä, erityisesti eturintamassa olevien jäsenvaltioiden käytössä, ja niillähän on vähemmän resursseja kuin muilla mailla tässä tilanteessa. Kyse on siis selkeästi solidaarisuudesta. No sitten, aivan niin kuin monet kollegat ovat todenneet, mikä on näiden jäsenvaltioiden tasa-arvoista kohtelua, miten solidaarisuus tasa-arvoisesti toteutuu. Tässä käännymme komission puoleen ja haluamme kommentteja. So much, Mr. Chairman, but I'm only uh, humble. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä olen vain äh, hyvin nöyrä tämän valiokunnan jäsen. En ole komissiosta. Anteeksi, että aiheutan pettymyksen. Halusin vain sanoa, että Minusta täällä nyt on hyvin vaikea puhua rangaistuksista tai tämänkaltaista asioista ja rahoitusvälineistä, kun emme yksinkertaisesti tiedä, mikä on tämä ensimmäinen askel. Me rakennamme taloa ja aloitetaan sieltä savupiipun hupusta. Emme tiedä siis, kuka päättää mistä ja kuka tekee mitä. Minun maani ottaa vastaan paljon ihmisiä Ukrainasta. Kaikille se on aika sama, koska nyt puhutaan vain syyrialaisista ja muista. On siis vaikea puhua ja antaa nyt näkemys siitä, mitä tapahtuu niille jäsenvaltioille, jotka eivät halua vastaanottaa pakolaisia, miten niitä rangaistaan ja mitkä ovat nämä rahoitusvälineet, joita käytetään, kun emme tiedä kuka menee mihin. I was looking in that. Kiitos, pahoittelen kommentti raporttiani katselin komission suuntaan enkä huomannut teitä siellä takarivissä, eli pahoittelut. Kiitos näistä kommenteista. <laughs> Uh, Nyt komissio. Voinko pyytää teitä kommentoimaan tätä kysymystä? Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Olen budjettipääosastosta komissiosta. Aivan lyhyesti kommentoisin solidarisuus maksun muutosta mahdollisella 10 prosentilla ja sitten home pääosaston kollega kommentoi muita kysymyksiä komission näkökulmasta. Meilläkin on tässä vielä joitakin kysymysmerkkejä, joita MEPitkin nostivat esille. Ensinnäkin, mistä rahastoista puhutaan kaikki. Jäsenvaltiothan eivät ole kohesiorahastossa mukana, eli tilanne voisi olla toisenlainen, jos puhumme myös muista rakennerahastoista. Tämä täytyy kyllä selkeyttää. Toiseksi tässä syntyy kahden eri politiikan alalle yhteys. Alun perin aikomuskomissiossa ei välttämättä tämän kaltainen ollut. Eli voi olla, että joudumme hieman juridista toteutettavuutta tässä mekanismissa tarkastelemaan. Tästä syntyy myös avoimia kysymyksiä budjettimenettelyn näkökulmasta. Tämä voi vaatia tiettyjen määrärahojen siirtoa tietystä otsakkeista muualle erillisiin välineisiin, jotka voivat sitten näyttää hieman oudoilta. Suhtautuisimme tähän ehdotukseen näin ollen hieman varovaisesti. Sitten muita kommentteja kollegalta. Thank you. Good afternoon. Um, so I'm Jana Kiitos. Hyvää iltapäivää. Olen siis kotipääosastolta. Käsittelen tätä ehdotusta. Tämä 250 000 euroa meiltä kysyttiin, miten komissio tämän numeron, tämän luvun laski. Voin sanoa, että mitään tieteellistä, tiukasti tieteellistä laskelmaa tässä ei ole taustalla, mutta se koostuu kahdesta osasta. Ensinnäkin se kattaisi ne kustannukset, joita jäsenvaltiolle syntyisi kun se joidenkin vuosien ajan ää, ää, isännöi ää, maahanmuuttaja- tai turvapaikanhakija. Ja sitten kun katsotaan tätä mm, korjaavaa ää, mallia, niin ää, tässä haluttiin löytää kaikille jäsenvaltioille sopiva malli ja siitä tämä 250 000 menee. Sitten nämä siirtokustannukset könttäsummana 500 tai 300 euroa, no me valitsimme 500 euroa, koska Tämähän äh, uudelleen sijoitusmallissa päätettiin äh, summaksi. Ei tässäkään nyt itse asiassa tiukan tieteellistä äh, laskutapaa ole taustalla. Olisimme me joustavia kyllä sen muuttamiseksikin, mutta varmaan kannattaisi pyrkiä saamaan todelliset kustannukset selville. Sitten tästä korjaavasta mekanismista 100 prosenttia, 150 prosenttia, ehkäpä vielä selvyyden nimissä Tämä ei ota huomioon jäsenvaltion vastaanottokapasiteettia, vaan ainoastaan tämän reilun osuuden. Voisin antaa tästä esimerkin, koska tämä on tärkeää koko järjestelmälle. Onko se selkeä? Selvä. Siis ei ole niin, että eh, jäsen valtiolle tämä 150, tämä 50, 150 prosenttia voi olla enemmän kuin eh, ne siis voi olla enemmän kuin 100 prosenttia, mutta itse numeroissa se saattaa kuulostaa aika vähältä. Jos tätä lasketaan 90-80 prosenttiin, niin se tarkoittaa sitä, että jäsenvaltio tekee vähemmän kuin mitä sille oikeudenmukaisuuden nimissä kuuluu. Me ehdotimme siis äh, tämän 150 prosenttia ja sitten tämä keskeyttämismahdollisuus, maksujen keskeyttämismahdollisuus siinä tapauksessa, että esimerkiksi rajavalvonta on riittämätöntä. Kahden kolmasosan enemmistö tarvitaan neuvostossa ja parlamentin hyväksyntä samoin. Tämä ehkä tulisi tarkistaa laillisesti Nythän meillä on tällainen numerusklausus mahdollisista menettelyistä. Sopimuksessa me emme löytäneet kahden kolmasosan enemmistöä ja plushyväksyntämenettely mistään. Eli tämä nyt on ihan, ihan puhtaasti tällainen oikeudellinen huomio. Kiitos. Thank you very much, uh, monsieur. Kiitos esittelijä. Olkaa hyvä. Uh, merci, monsieur président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja kiitoksia kaikille kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoron. Näin alkuun totesin, että tämä asia on paljon arkaluontoisempi. Ja haluaisin aluksi sanoa Jan, varsinkin kollegoille, että me olemme parlamentti, minä tunnen neuvoston vastahakoisuuden, mutta eihän meidän tehtävänä me ole viedä eteenpäin neuvoston politiikkaa. Niin, siis sanoin, että tämänhetkisessä tilanteessa pyrin määrittelemään parlamentin kannan. Se, mikä sitten on lopputulos, tietysti riippuu siitä, minkä näköisiä tulokset on aikaiseksi parlamentin ja neuvoston välillä. Minä pyrin siis parlamentin kantaa määrittelemään suhteessa tähän ehdotukseen. Kaikki ne kohdat, joita olemme käsitelleet, ovat täysin avoimia keskustelulle. Minä suhtaudun avoimesti kompromisseihin, olen valmis keskusteluihin. Onko kyseessä 100 prosenttia, 110, 150, kaikella on puolensa eri lähestymistavoilla. Ja kun puhutaan näistä siirtokustannuksista, niin teillä ei ole objektiivisia kriteereitä, ei minullakaan. Mutta pitääkö teidän argumentointinne sitten, onko se vedenpitävää tulevaisuudessa, kun näitä asioita käsitellään? Anteeksi nyt vain, jos te olette sattumavarainen, sitä olen minäkin. Ja tietysti valitaan sitten se, joka aiheuttaa vähemmän kustannuksia. Sanktiomekanismista. Uskoisin, että oikea ilmaisu on kohesiorahastot monikossa. Ongelmana on se, että minulle korjaava säännös ei ole pakollinen. Kaikki jäsenvaltioiden joukossa minun jäsenvaltioni ja muut ovat mukana rahoittamassa kohesiorahastoja Eli niissä on solidaarisuus näkökulma. En minä nyt ole ottanut kantaa siihen, millä tavalla markkinat ovat järjestäneet että mikä on tämä ongelma, mutta rahoituksessa meillä on joka tapauksessa tällainen ähm, solidaarisuusnäkökulma, josta voidaan keskustella. Äh, ehkäpä se voidaan ottaa huomioon jossain toisessakin menettelyssä eri tavalla. Sitä on vaikea sanoa vielä. Voidaan ottaa käyttöön toisenlainen laskentamalli. Eli vedetään vaikka raha pois täältä kohesiorahastoista sen mukaisesti, kuinka monta henkilöä ei ole hyväksytty ja se kerrotaan sitten 250 000, 125 000 ihan millä vain. Tämä sakkomekanismi jonka mukaan jäsenvaltio, joka ei, joka ei ole toiminut oikein ja milloin se maksaa ja millä tavalla voidaan ottaa käyttöön valitusmenettelyt. Kaikki tämä koskee siis mekanismia. Silloin se kestäisi vuositolkulla, eli siitä en pidä. Minusta mekanismi on hyvä silloin, jos se toimii ja toivottavasti, jos vain löydetään parempi ratkaisu, niin kyllä minä sen hyväksyn tietenkin. En minä pyri väkisin viemään jotain ehdotusta läpi. Haluan sellaisen mekanismin, joka toimii, joka on suhteellisen tehokas. Eli kaikissa näissä kohdissa olen avoin keskustelemaan asiasta ennen kuin siitä sitten äänestetään valiokunnassamme, mutta tiedän kokemuksesta, että kyseessä ei ole aihe, joka kiinnittäisi paljonkin live-valiokunnan jäsenten mielenkiintoa, jotka ovat kiinnostuneita muusta näistä itse realiteeteista meidän valiokuntamme vastaan, ne meidän tulee määritellä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Thank you, Rapporteur. I just... Kiitos esittelijä. Haluan tähän viimeiseen kommenttiin lisätä. Se oikeastaan voisi olla mahdollisempi, jos kyse olisi vaihtoehdoista eikä niinkään rangaistuksesta. Eli jäsenvaltio valitsee sen vaihtoehdon, että ei osallistu, niin sitten valitsee sen, että maksaa sitten osuutensa. Eikä niin, että todetaan, että kun jäsenvaltio ei osallistu, niin sitten tulee rangaistusmaksu, sakkomaksu. Muistutan kollegoille aikataulusta. Tarkistusten määräaika 15. helmikuuta kello 17. Budjetti äänestää 6. maaliskuuta ja vastuuvaliokunta äänestää sitten, kun sen tiedämme. Vielä se ei ole tiedossa. Kiitos esittelijälle oikein kovasti. Sitten kohta 20. Muut asiat ei näyttäisi olevan. Näin ollen ilmoitan, että seuraava kokous järjestetään maanantaina 6. maaliskuuta. Kiitos paikalla olosta kokous No niin, eli huiskuttelemme hei hei ja sanomme, että kokos päättyy.